Pan przewodniczący! Puhemies. E, otwieram posiedzenie. No niin, avataanpa sitten istunto. Ensimmäinen esityslistan kohta on keskustelu Euroopan ulkosuhdehallinnosta. Meillä on siinä edustaja Gresslen ja Rivellinin mietintö Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varanhoito, sovellettava varainhoitoasetuksen Euroopan ulkosuhdehallinnon osalta. Meillä on myös edustaja Rapkain mietintö Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttaminen. Ja sitten meillä on myös edustaja Surjanin ja Koltierin mietintö lisätalousarvioesityksestä. Pääluokka 2, Eurooppa-neuvosto ja neuvosto, pääluokka 3, komissio, pääluokka 10, Euroopan ulkosuhde, hallinto. Paikalla on myös komission varapuheenjohtaja rouva Ashton. Myös herra Lewandowski on täällä. Hyvät neuvoston jäsenet ovat siis vasta saapumassa. He ovat liikenneruuhkassa tällä hetkellä, saapunevat muutaman minuutin kuluessa. Hyvät edustajat, naiset ja herrat, olemme viemässä nyt loppuun viimeistä askelta tässä lainsäädännöllisessä prosessissa, jota on nyt käyty näiden toimielinten välillä. Kyseessä on hyvin kunnianhimoinen hanke, nimittäin Euroopan ulkosuhdehallinnon perustaminen. Lainsäädännöllinen teksti, joka meillä nyt on edessämme, jolla muutetaan varainhoitoasetusta, henkilöstösääntöjä ja talousarviota. Siitä keskustellaan, niistä keskustellaan siis tänään ja äänestetään huomenna tämä äänes, tähän äänestykseen kulminoituu kuukausien menestyksekäs työ eri toimielinten välillä. Meillä kaikilla on ollut yhteinen päämäärä. Olemme miettineet, kuinka järjestää Euroopan unioni niin, että sen ääni kuullaan ja että sitä kunnioitetaan laajemmalti maailmassa. Euroopan parlamentti otti vastuunsa tässä asiassa hyvin vakavasti ja olimme vakuuttuneita siitä, että ulkosuhdeasioissa, kuten muissakin, yhteisön intressejä täytyy ajaa. Siksi odotamme innolla tämän päivän ja Se on loppukeskustelu tästä aiheesta ja odotamme innolla myös Euroopan ulkosuhdehallinnon lanseerausta joulukuun alussa tänä vuonna, ja sehän tapahtuu tasan vuosi Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen jälkeen. Aloitamme nyt esittelijöiden puheilla. Edustaja Gressle ensin, olkaa hyvä. Dent. Kiitoksia puhemies. Lady Ashton, arvoisa herra Tsevskovits, herra Lewandowski, neuvoston edustajat, hyvät naiset ja herrat. En, äh, voin hänen tuskin odottaa tämän äh, ulkosuhdehallinnon toiminnan käynnistymistä.